Ja Erikssonista tuli, äh, Peter Erikssonista tuli Ruotsin hallituksen jäsen ja onnittelemme häntä tästä nimityksestä. Ja hänen paikkansa on nyt äh, sitten vapaa 25. toukokuuta lähtien.